artiklan 7 mukaisesti koskien taloudellisia sidonnaisuuksia. Eilen 15. heinäkuuta 2014 viisi valiokunnan jäsentä on nimetty valiokunnan jäseniksi. kiitoksia näistä suosionosoituksista. Hienoa. Ensimmäistä kertaa sieltä tulee suosionosoituksia minulle. No niin. Onko tulkkausta nyt siellä? Hyvä. Elin, eli uudestaan. Artiklen 7 mukaisesta työjärjestyksestä koskien taloudellisia sidonnaisuuksia ja eturistiriitoja eilen 15. heinäkuuta 2014 viisi valiokunnan jäsentä on nimetty valiokunnan jäseniksi ja Danuta Hübner, Madi Delvos Teres, Sajad Karim, Francisco Sosa Wagner ja Georgi Mastalka. Sitten on kaksi varajäsentä, jotka pitää nimetä tulevina päivinä, koska heihin pitää vielä ottaa yhteyttä, eikä kaikilta ole vielä saatu vastausta. Nämä viisi täysjäsentä voivat välittömästi aloittaa työnsä ja kiittäisin kollegoita tästä valmiudesta ryhtyä töihin. Niin Glesos, teillä oli työjärjestyspuheenvuoro. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες το πρωί Rakkaat Rakat kollegat, eilen aamulla puheenjohtaja Juncker puheensa alussa sanoi, että täällä unelmille on sijaa. Sitten hiukan myöhemmin demokratian periaatetta vastaan mentiin, kun puhemies Schulz kieltäytyi antamasta puheenvuoroa, jotta herra Papadakikselle vastattaisiin. Ähm, ja syy oli se, että häntä hänestä sanotaan, että hän käyttäytyy kuin Le Pen. Minun mielestäni tämä on demokratian periaatteiden ähm, murskaamista ja pyydän teitä puhemies äh, Schulzia nyt tunnustamaan virheensä. Äh, Kiitoksia. Letsos Jokainen voi täällä käyttää työjärjestyspuheenvuoron, jos heillä on jotain huomautettavaa esityslistalle, kuten te juuri, te saitte puheenvuoron, te pyysitte sain sen, mutta teillä ei ollut mitään työjärjestyspuheenvuoroa kuitenkaan, mutta se nyt saitte ilmaista itseänne. Papadakis ei näin tehnyt. Hän halusi uuden, hän ei pyytänyt mitään puheenvuoroa eikä sanonut, että hän haluaa puhua. Hän vain alkoi yhtäkkiä puhua. Täällä on 751 kollega, ei jos kokainen vain yhtä, jokainen alkaa yhtäkkiä puhua, niin ei sekään ole mitään demokratiaa, vaan se on vain kakofoniaa ja kukaan ei enää sitten tiedä, mistä, mistä oikein puhutaan. Ja siksi Papadakisia pyysin odottamaan ja käyttämään puheenvuoron ihan normaalilla tavalla. Minä sanon nyt, hän nyt sitten vain alkoi puhua ja sanoi mitä ajatteli, mutta ei se käy. Papadakis sai mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, kommunistisen puolen jäsenenä Kreikasta ja sitoutumattomana hän ei itse asiassa ilmeisesti tunne, että Löpen häntä edustaa. Ja voin kyllä ymmärtää tämän. Löpen puhui muiden sitoutumattomien nimissä, mutta ei hänen nimissään. Se nyt varmasti tuli selväksi. Kiitoksia. Sitten neljä jäsentä komission olen kuullut, että tässä on työjärjestyspuheenvuoroa pyydetty. Harms, olkaa hyvä. Äh, eh, hyvä puhemies, meidän kohdallamme on niin, että eh, että tämä, meillä on nyt tässä väliaika